Nyt tässä vaiheessa toivottaisin tervetuksen armenialaisen delegaat, joka osallistuvat parlamentaarisen yhteistyödelegaation kokoukseen. Tervetuloa teille. Tervetuloa erityisesti herra Farman Janille, joka johtaa tätä valtuuskuntaa. Valtuuskunta tapaa pian ulkoasian valiokunnan ja toivon, että yhteistyömme ja keskustelumme tämän päivän aikana mahdollistavat syvemmän yhteistyön myös naisten elinten silpominen on aiheena tänä te- teemapäivänä, joten terve- tervetuloa teille. Sitten Koratsa Bild. Euh, Kiitoksia puhemies komission